kunnollisen hinnan kestävistä tuotteista tämä keskustelu etenee yhtään mihinkään. Kiitos. Thank you, Well, that closes that. Kiitoksia. Näin tämä esityslistan kohta on päätetty. Seuraava kohta esityslistalla ovat minuutin puheenvuorot. First I will call is Mr. Iturgas Angulo. Iturgais Angulo. Kiitoksia puhemies, hyvät naiset ja herrat. Lähetän tässä ähm, Saharov-palkinnon pajon saajan palkinnon ähm, saajan äh, viestin ja he toteavat, että Kuuban kansa haluaa sovintoa ja edistystä ja unohtaa hädän ja kauhun ja painostuksen. Ja kuubalaisten sydän on täysin tässä asiassa mukana. Nyt en kuule mitään englannin kielellä. Onkohan muilla tulkkauksen kanssa ongelmia? Could we start again? Voisimmeko aloittaa uudestaan? Again with the tiny... Kyllä se sopii. Jos minun aikani nollataan, niin minä voin kyllä aloittaa uudestaan. Puhutka, puhukaa myös hieman hitaammin. Hyvät naiset ja herrat, lähetän teille Osvaldo Pajan viestin. Hän on Sahro-palkinnon saaja. Kuuban kansa haluaa muutosta. Kuuban kansa haluaa jättää taakseen vihan, väkivallan, pelon ja valheet. Kuuban kansa haluaa sovintoa ja edistystä kaikilla aloilla. Nämä muutokset, jotka eivät voi tulla käskyjen kautta, ovat kuubalaisten sydämissä ja syntyvät heidän sydämistään. Kuitenkin kansalaisten oikeuksia on kunnioitettava. Tarvitaan vapaat vaalit, ilmaisunvapaus, kokoontumisvapaus, vapaus matkustaa, työskennellä ja osallistua maan elämän kaikkiin kaikille eri aloille. Näitä oikeuksia kuitenkaan kuubalaisilla ei ole. Monia kuubalaisia edelleen vainotaan siksi, että he puolustavat maanmiehiään, jotka ovat taistelleet demokratian puolesta ja istuvat vankilassa. Meidän on tuettava kuubalaisia näissä muutoksissa. Kuuban hallitus ei ole valmis näihin muutoksiin, vaikka kansalaiset niitä vaativat. Ja rauhanomaisin keinoin hyvin monet Kuuban kansalaiset tällä hetkellä pyrkivät saamaan aikaan tätä muutosta. Ja toivoisimme, että yhteisestä kannasta tulee myös yhteistä toimintaa. Kiitoksia.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 ak teda predseda vlády členského štátu európskej únie hovorí. no niin mikäli jonkin jäsenvaltion päämies esittää hitler vitsejä julkisuudessa ja asettaa Hitlerin positiivisen myönteisen valon, silloin demokraattisen sananvapauden rajata on ylitetty, koska silloin ei ole kyse enää sivistyneestä yhteiskunnan johtajasta valtionjohtajasta. Haluaisin sanoa herra Berlusconille, että hänen typerät vitsinsä ovat joko merkki siitä, että mies on umpihullu tai ainakaan hän ei kunnioita demokraattisia oikeuksia. Kiitoksia. Edustaja Alfano, olkaa hyvä. Alfano. Presidente, il giornale italiano Il Fatto Quotidiano ha pubblicato... Kiitoksia puhemies. Il Fatto Quotidiano-lehdessä oli lauantaina dokumentti kommentti äh, liittyen äh, entiseen äh, pormestarin, joka oli mafian jäsen. Ja Silvio Berlusconi tuli oikeastaan samasta tallista kuin tämä henkilö. Ja nyt on syyttäjävirasto yrittänyt saada aikaan selvyyttä asiaan, mutta mehän tiedämme, mitä muille tuomareille on tapahtunut, Falconelle ja muille. Forza Italia, eli siis eh, pääministerin puolue, on De Lutrin johdolla eh, ollut hänen käsissään henkilö, joka on tuomittu seitsemän vuoden vankeuteen. Kamora on tappanut eh, lukuisia ihmisiä ja painostus on kovaa da parte per paura di affrontare un problema che non è più locale ma globalizzato. Ja joka tapauksessa tämä ongelma ei enää ole paikallinen, vaan ää, se on kansainvälinen ja koskee koko maatani. Edustaja Tremopoulos. Puhemies, hyvät kollegat, tehän tiedätte, että viheralueet ovat äärimmäisen tärkeitä kaupunkiympäristössä. Asukasta kohdin tarvitaan noin 10 neliömetriä. Tällä hetkellä Kreikassa ihmiset ovat tukehtumispisteessä, koska tähän lukuun ei lähellekään päästä. Viheralueita olisi siis luotava lisää. Tähän olisi hyvin yksinkertainen ratkaisu. Pitäisi olla tarjolla julkisia viheralueita. Esimerkiksi entisiä kasarmialueita voitaisiin näin hyödyntää, taikkapa Atenan lentokenttää voitaisiin näin käyttää hyödyksi. Sivulla 28 Kreikan hallituksen muistiossa FMIlle todetaan, että täytyy käyttää yhteistä varallisuutta julkisen velan vähentämiseksi. Jos kuitenkin tätä käytettäisiin hyvinkin hyödyksi, niin sillä olisi katastrofaaliset seuraamukset meille kaikille. Haluaisin esittää kysymyksen, että aikovatko toimielimet ja puhemies keskeytti. Please. Czarneski, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat Puolassa julkinen mielipide on erittäin huolissaan. Syy huoleen on se, että tutkimukset, joita Venäjällä suoritetaan Puolan presidentin hengenvaatinen lentoonnettomuuden yhteydessä, ei suju kunnolla, koska Puolan viranomaiset eivät saa asiakirjoja nähdäkseen. Viiveitä Venäjän puolella on esiintynyt hyvin paljon ja Venäjä vitkuttelee näissä tutkimuksissa ja tätä me emme voi hyväksyä. Meidän pitäisi vaatia kansainvälistä tutkimusta lentoturman syistä. Ja Euroopan parlamentin ja Euroopan unionin pitäisi pyrkiä vaikuttamaan Venäjän puolella siten, että tutkimukset saataisiin nopeammin valmiiksi. Meidän täytyy painostaa venäläisiä, koska ilman kansainvälistä painostusta, Euroopan parlamentin, Euroopan unionin painostusta, koko tämä asia saattaa jäädä puolitiehen ja tutkimus ei koskaan valmistu. Sen vuoksi vetoaisin, että tutkimus saadaan kuntoon. Edustaja Ferreira, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies kun keinottelukupla puhkesi ja kriisi syntyi, ongelmat kärjistyivät. Tämän komissiokin on vahvistanut ja vahvistanut, että todennäköisesti tilanne jatkuu ennallaan. Rahoituskeinottelu jatkuu, vanhat välineet ovat käytössä, lyhyeksi myynti sallitaan. Kaikki jatkuu aivan ennallaan ja myös äh, veroparatiisit äh, saavat äh, jatkaa niin kuin tähänkin asti. Mikään ei siis muutu. Ja tämä on, tämä on mielestäni suoranainen väkivallan teko ihmisiä kohtaan, ihmisiä, jotka, tavallisia ihmisiä, jotka joutuvat taakan kantamaan. Kyseessä on todella kriisi, joka on aivan ennen näkemätön, ennen kokematon. Kreikka, Ranska, Portugali, Espanja, monet maat kärsivät tästä. Ja sosiaalinen taantuma, sitä EU juuri haluaa. Seuraavaksi edustaja Batson. Hänhän on ensimmäinen poliitikko historiassa, joka käyttää todellakin puolueen tunnusväriä. Um, Tämä on siis historian tilaisuus. Vaikuttaa että Nick Leite, varapääministeri, pieni ilmoittaa, että liittohallitus aikoo puuttua ihmisoikeustuomioistuimen päätökseen ja antaa vangeille äänestysoikeuden. Voitaisiin todeta, että olisi erittäin ikävää, mikäli tämä kielto äänestää poistaisin kokonaan. Hän ei koskaan kuitenkaan selittänyt, miksi tämä osittaminen kielto on moraalisesti hyväksyttävämpää. Miksi väkivallan tekijä ja varassa saa oikeuden pikemmin kuin murhaaja tai pedofiili. On suuri loukkaus rikosten uhreja kohtaan, että ne, jotka rikkovat lakia, kuitenkin sitten valitsevat lakien säätäjätä. Yksi asia on varmaa. Seuraavan kerran, kun UKIP antaa julistuksensa, se aikoo vaatia, että tämä laki kumotaan. Niin, riippuu tietysti UKIPin johtajasta. Is Seuraavaksi edustaja Mölzer. Kiitoksia, puhemies. Puhemies, haluan puhua tänään Alpi-Adria-alueesta, rajat ylittävästä alueesta, äh, Kenten Slovenia, Venetsia, tämä koko alue. Tämä alue osoittaa, miten vanhoista ristiriidoista ja kiistoista päästään. Niin kutsuttu Kärntenin konsensusryhmä on jo vuosia osoittanut ja tehnyt hyvää työtä tällä alalla. Euroopan parlamentin, parlamentti on antanut heille myös tästä kansalaispalkinnon siitä, miten vähemmistöt voivat tehdä erinomaista yhteistyötä. Ja myös tämä rajasopimus Kroatian kanssa on tehty, mutta on väitetty, että kenttän olisi jotenkin otettu Slovenialta pois 90 vuotta sitten, mutta kyllä Kentten itse kansanäänestyksessä päätti 90 vuotta sitten liittyä Itävaltaan. Tämä siis tapahtui demokraattisesti ja tässä ei ole mitään kummallista. Ehm, se, mitä Jugoslaviassa toisaalta on tapahtunut, ei ole myönteistä. Kiitos. Kiitos. Edustaja Nikolescu, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să Puhemies, haluaisin tuoda esille hyvin tärkeän ongelman Romaniassa, joka näyttäytyy oikeastaan kaikissa jäsenvaltioissa. Tämä tilanne on todellakin vakava. Se vaarantaa pienet ja keskisuuret yritykset, etenkin näin kriisiolosuhteissa. On arvioitu, että noin 80 prosenttia yrityksistä, niistä yrityksistä, jotka ovat saaneet eurooppalaista rahoitusta, eivät voi sitten kuitenkaan kattaa muita rahoitustarpeitaan ja tämä on totta kai harmi. Voin vain todeta, että unioni ja jäsenvaltiot joutuvat identifioimaan uuden tyyppisiä tukijärjestelyjä PK-yritykselle, e, erityisesti kun 60 prosenttia EUn työvoimasta työllistyy nimenomaan PK-yrityksissä. Kiitoksia. Ja nyt edustaja Tikau, olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies. Pian aloitetaan väliarviointi monivuotisen rahoituskehyksen osalta 2007-2013. Kyse on toimintavista yhteistyöstä ja tausta myöskin rahoituskriisi ja sen vastainen taistelu. Lissabonin strategia ja EUn 2020-strategia mahdollistavat, että nyt pystytään uudella, uudesta näkökulmasta arvioimaan nyt meneillään olevaa rahoituskehitystä. Pyytäisin, että komissio osoittaa tässä joustavuutta ja reagoi to- tosi tilanteeseen. Aluekehitysrahaston toiminta ja tämän täytäntöpanon jäsenvaltiossa ja kansan, kansallinen tilanne täytyy ottaa huomioon taloustilanne saattaa edellyttää tiettyjä muutoksia esimerkiksi rahoitukseen sen varmistamiseksi, että prioriteettialueella kasvu mahdollistuu. Täytyy lisäksi osoittaa tehokkuutta ja solidaarisuutta ja myöskin energialähteiden käyttöön täytyisi kiinnittää huomiota infrastruktuurit, suuren luokan sellaiset infrastruktuurit, maaseudun kehittäminen ja muut prioriteetit täytyy muistaa, jotka pystyvät luomaan, sellaiset, jotka pystyvät luomaan työpaikkoja. Kiitoksia. Edustaja Parvanova, olkaa hyvä. Mr. President, Mr. Commissioner, dear colleagues. Искам да изложа на вашето внимание случай на грубо погазване на човешки... Puhemies, haluaisin kiinnittää huomionne vakavaan ihmisoikeusrikkomukseen. Syytetään Bulgarian kansalaista syyllistymisestä rikokseen. Kyseessä on opiskelija, joka pidätettiin 7. päivä kesäkuuta Sofiassa häntä syytetään siitä, että hän olisi osallistunut rikokseen. Kuitenkin kyseisenä ajankohtana Mario oli kotona. Ja sitten paikallisessa supermarketissa, jossa rikoksen kerrottiin tapahtuneen, oli käytössä valvontakamerat. Kyseinen henkilö pidätettiin seitsemäksi kymmeneksi päiväksi ja kameran tallentamia kuvia ei annettu julki. Ja minä katson, että tämä todellakin on ennen kuulumaton ihmisoikeusrikkomus, joka näyttää muodostuvan Bulgaariassa aivan rutiinitoiminnaksi. Tällaista toimintaa ei voi millään oikeuttaa. On oltava avoimuutta. Thank you. Mrs. Grez, you have the floor. Monsieur le Président, cela fait dix jours aujourd'hui. Puhemies, 32 chileläistä edustajaa on, ovat olleet nälkärakossa jo 70 päivän ajan. Heidän henkensä on uhattuna. Euroopan parlamentti on jo puolustanut kansainvälistä yleissopimusta, jolla pyritään tukemaan alkuperäisasukkaita ja mahdollistaa ja pyritään myöskin varmistamaan oikeutensa käyttää maaperää hyväksi. Chiilessä on ryhdytty aivan suhteettomiin toimiin Mapuchi kansaa vastaan. He, he kuitenkin ovat merkittävä väestön osa, merkittävä vähemmistö. Heitä viedään elämisen mahdollisuudet, maankäyttöoikeus. Nyt he ovat, äh, heidän oikeuksien otettu puolustaa. Euroopan parlamentissa pitäisi niin ikään niin kuin YKkin piirissä ja kaikissa kansallisissa elimissä pitäisi varmistaa se, että tämä alkuperäiskansa saa ansaitsemansa arvostuksen ja suojelun. Toivon, että tähän tullaan kiinnittämään enemmän huomiota, puhemies. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Portas, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Kaksi vuotta sitten kaatui Lehman Brothers pankki, pörssit romahtivat ja taloudellinen ja sosiaalinen kriisi, joka edelleen tänä päivänä meitä järkyttää, käynnistyi. Euroopan unioni on osoittanut ehdotettujen toimien suhteen kyllä tiukkaa linjaa, mutta niin kovin hitaasti. Kovin hitaasti Euroopan unionissa yrittää saada aikaan oikeudenmukaisuutta, oikeutta niille, jotka ovat kärsineet. Juuri tällä viikolla Euroopan parlamentti tekee päätöksiä rahoitusalan valvonnasta ja vasta yhdeksän vuoden kuluttua – on tarkoitus pyytää pankilta tai vaatia pankilta sitä, että ne täyttävät omaa pääomaa koskevat uudet vaatimukset. Kyllä meidän täytyisi nyt lähteä taistoon ja vaatia todellista rahansiirtoveroa. Se on ehdoton, ehdottoman välttämätöntä ja kuuluu kyllä Euroopan käymien taisteluiden joukkoon. Thank you, Mr. Kiitoksia. Edustaja Pekali ei näyttäisi olevan paikallaan. Edustaja Morvai kedves képviselőtársaim el tudják e képzelni hogy. kiitoksia voitteko kuvitella että äh, täällä on monien rikollisten äh, monien rikosten uhreja uhreja jotka joutuvat äh, kärsimään rikoksesta päivittäin perheväkivallasta seksuaalisesta väkivallasta ihmisiä joita uhataan mitä järkyttävimmillä tavoilla nämä naiset joutuvat kokemaan kaikkein pahinta väkivaltaa. Tämä on väkivaltaa, jota ei saa aliarvioida. Väkivaltaa, joka vaatii uhreja joka päivä. Juuri viime viikolla koimme tämän itsekin, kun usein on niin, että naiset eivät saa minkäänlaista tukea poliisiin, jota heidän kanteitaan, kanteluitaan vakavasti, heidän ilmoituksiaan ja myös lapset joutuvat kärsimään hyvin usein äh, naisilta joudutaan ottamaan heidän lapsensa huostaan. Ja kaikki Euroopan parlamentin jäsenet haluaisivat järjestää kuulemisen aiheesta kotiväkivalta, seksuaalinen naisiin kohdistuva väkivalta. Kiitos. Thank you. Kiitos. Edustaja Texera. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Jälleen kerran Portugalissa kärsittiin kesän aikana metsäpaloista, sillä tuhoutui metsiä, maa, maanviljelyksiä, ihmisten koteja, yksityistä omaisuutta. Samalla syntyi valtavin suura, suuri uhka paikalliselle väestölle. Sama ilmiö toistuu joka kesä. Yli 9000 metsäpaloa oli viime kesänä. Tämä on kaikkein suurin määrä vuoden 2006 jälkeen. Ja nyt täytyy ottaa huomioon, kuinka vakavasta tilanteesta on kyse. Täytyy tarkastella myöskin ratkaisuja ja myöskin syitä, miksi metsäpalja syntyy. Meidän täytyy olla tehokkaampia ohjelmia metsäpaljan torjumiseksi ja myöskin aineellisia torjuntakeinoja ja myöskin ihmisiä täytyy kouluttaa. Lisäksi täytyy ottaa huomioon ne kansan osat, jotka kaikkien todennäköisimmin tulevat kärsimään elokuussa Jälleen kerran Madeiran saarella syntyi valtava kriisi. Se on siellä kaikkein pahimmat palot olivat viime kesän aikana. Ihmisten täytyy nyt pystyä rakentamaan elämänsä uudelleen tyhjästä ja he tarvitsevat tukea. Uh, Mr. Alan Kelly. Nyt edustaja Kelly, olkaa hyvä. Um, it doesn't give me any pleasure to know... Puhemies, minulla ei ole mitään iloa siitä, että nyt kun me olemme täällä, niin EU tutkii Irlannin kotimainen tilannetta hyvin huolellisesti. Nyt korkotaso on 6,5 prosentissa ja tilanne Irlannissa on todellakin haastava. Lainan hinta on niin korkealla kuin se on koskaan ollut kotimaassani. Vaalipiirin ihmiset kysyvät, miten tähän on päädytty. Yksinkertainen vastaus, kollegat, on se, että tämä on ahneuden syytä. Komission jäsen Almunia hiljan korosti sitä, että että zombipankki Anglo-Irish pitäisi todellakin sulkea se uhkaa koko maani tulevaisuutta. Se on maksanut kaksi miljardia, sitten viisi ja nyt kymmenen miljardia. Ensi kuussa laskemme, että noin 30 miljardissa ovat jo kulut, jotka tämä pankki on meille aiheuttanut. Irlanti toki tässä pärjäilee, mutta vain EKPn avulla ja poliittisen vakauden avulla hallintoa joudutaan joka tapauksessa vaihtamaan. Kiitos. Kiitoksia. Ja nyt edustaja Katsi, olkaa hyvä. Kiitos äh, puhemies. Viime viikonloppuna Sloveniassa oli valtavan suuria tulvia, jotka aiheuttivat äh, ihmisille kärsimystä ja taloudellisia tappioita. Joet äh, tulivat yli äyreydensä veden pinta on kuin sataan vuoteen. Monet ihmiset kuolevat. Ne, jotka hukkuivat, hukkuivat lähinnä omaan autonsa. Pelkästään Ljubljanassa yli 1200 asuntoa on edelleenkin veden vallassa. Liikenne ja tason infrastruktuurit ovat erittäin huonossa Slovenia on pieni maa. Kuitenkin katastrofia voidaan minun maassani verrata siihen katastrofiin, joka on koetellut joitakin muita Keski- ja Itä-Euroopan maita vuoden alussa. Halusin kertoa teille tämän, koska Euroopan parlamentissa meidän täytyy pohtia tällaisten katastrofien seuraamuksia läheisemmin. Kiitos, että toitte tämän tietomme. E, edustaja Söndergaard, olkaa hyvä. Tack, herr øh, Kiitoksia, puhemies. Viime istuntomme jälkeen yli 50 turkilaista pormestaria, kurdipormestaria Turkissa on tuomittu. Mitä he olivat tehneet? No, he olivat kirjoittaneet avoimen kirjeen ää, äh, tuolloiselle Tanskan pääministerille. Näin absurdi on tilanne EU-jäsenhakijavaltiossa Turkissa. Eli pormestari, joka kirjoittaa kirjeen EU-maan pääministerille, tuomitaan. Ja 151 asianajajaa tulee joutumaan myös oikeuden eteen ja samoin ihmisoikeusryhmän puheenjohtaja. Heitä uhkaa elinkautinen vankeus. Pyydän puhemieheltä, että Euroopan parlamentti seuraa näitä oikeudenkäyntejä. kollegovia. Deportaatio. Puhemies, komission jäsen. Romanien karkotukset Ranskasta ovat ilmaus siitä, että Ranska ei kykene löytämään ratkaisua tilanteeseen. Tämä tilanne heijastelee pitkälti sosiaalista syrjäytymistä ja kurjistumista. Tarvitaan solidaarisuutta, tarvitaan apua. Kyse on vanhuksista, sairaista, äideistä lapsineen. He ovat haavoittuvassa asemassa. He eivät kykene auttamaan itse itseään. Kyse ei ole rahasta, vaan Kyse on siitä, että käyttäydyttäisiin kuin huolta pitävä yhteisö normaalisti käyttäytyy. Pitäisi löytää sellaisia metodeja, joilla vapaaehtoisia pystyttäisiin rekrytoimaan mahdollisimman paljon. Meidän täytyy etsiä vapaaehtoisia kaikin keinoin, jotta pääsemme tästä pahan kehästä pois. Nyt Vinkevičiūtė, olkaa hyvä. Ačiū, ponia pirmininkė, gerbiami kolegos kai mano šalies parlamente buvo... Puhemies, kollegat, kun minun maani parlamentti häpeällisesti hylkäsi lain, joka olisi estänyt lapsiin kohdistuvan väkivallan mukaan luettuna ruumiillisen kurituksen. Tämä osoitti jälleen kerran, miten julmalla tavalla kohdellaan usein, kohdellaan usein kaiken asemassa olevia henkilöitä, kuten lapsia. Tämä osoitti jälleen kerran, miten kiireellistä olisi puuttua lasten suojelun ja lasten oikeuksiin. Minun maassani suurin osa ihmisistä katsoo edelleenkin, että lasten ruumillinen kuritus on osa kansallista perinnettä ja kunnollinen kasvatusmenetelmä. Minä olen aivan eri mieltä. Tämä näkemys on täysin perusteeton Väkivalta uhkaa lasten fyysistä ja psyykkistä terveyttä ja sosiaalista kehitystä. Lapset ovat kaikkein haavoittavaisin yhteiskuntamme osa. Siksi vetoaisin neuvostoon ja komission niin, että lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan kiinnittäisi paljon enemmän huomiota ja asetettaisiin sitovat normit kaikille jäsenvaltioille näissä asioissa. Kaikkien jäsenvaltioiden pitäisi tehdä yhteistyötä, jotta voitaisiin estää lapsiin kohdistuva väkivalta kerta kaikkiaan. Kiitos. Nyt Kiitos puhemies. Haluaisin kiinnittää huomionne aloitteeseen, jonka monet teistä jo tunnette, mutta joka meiltä enemmän äh, vielä ansaitsee äh, huomiota. Model European Council. Se innostaa nuoria äh, järjestämään Strasbourgissa virtuaalisia täysistuntoja täysistuntoja, samoin vaaleja ja niin edelleen. Ja on hyvin tärkeää, että nämä Euroopan unionista kiinnostuneet nuoret saavat tähän mahdollisuuden ja voivat näin osallistua Euroopan integraatioon. Haluaisinkin pyytää, että kaikkien kansallisten valtuuskuntien edustajat tukevat tätä aloitetta joka on erittäin hyväksi tällä Euroopalla, jota pyrimme rakentamaan. Melo. Edustaja Melo, olkaa hyvä. Sr. Presidente, a decisão recente do Conselho de abrir o mercado da União Europeia aos textos... Puhemies. Päätös, joka hiljan tehtiin Pakistanin ja tekstilialan kohdalla, on virhe. Me puhumme omassa kotimaassani valtavan merkittävästä teollisuuden alasta, joka työllistää paljon ihmisiä. Nyt vaaditaan, että kyseiset yritykset lähtevät suoraan kilpailemaan pakistanilaisten yritysten kanssa. Siellähän ei ole minkäänlaista säätelyä esimerkiksi palkka-asioissa, ei ole minkäänlaisia palkkastandardeja niin ikään myös lapsityövoiman käyttö on todellisuutta. Portugalilaiset yritykset toki pystyvät kilpailemaan minkä tahansa yrityksen kanssa, mutta silloin kilpailua ei voi olla, jos vastassa on sellainen toimija, joka ei kunnioita lainkaan äh, standardeja. Edustaja Kutas, olkaa hyvä. Mulțumesc, domnule președinte. Eu... Kiitoksia, puhemies. Puhemies, kyseessä on erittäin merkittävä kysymys. Kyse on lakoista. Koulutusalan, liikennealan työntäiset ovat menossa lakkoon. Ja myöskin Kreikassa on kuljetusalalla ollut rakkoja ja niin ikään Romaniassa on lakkoja. Kaikki tämä osoittaa, miten tyytymättömiä ihmiset ovat ja kuinka tyytymättömyys vain kasvaa. Tämä tulee näkymään tulevina kuukausina. Ja taustalla on se, että kaikki haluavat taloudellista kasvua, mutta taloudellisen kasvun ohalla täytyy, ohjata täytyy muistaa, että täytyy luoda myöskin työpaikkoja ja täytyy ottaa vastuuta kriisin hoidosta yhdessä. Tämä tulee yhteisvastuuseen ja solidarisuuteen perustuvaa urakka, talouden elvyttäminen. Meidän pitäisi voimakkaammin tukea niitä jäsenvaltioita, joilla on suuria vaikeuksia päästä kriisistä yli, jotta voitaisiin välttyä tämän tyyppisiltä taloudellisista syistä esiin liittyviltä, eh, taloudellisista syistä johtuvilta levottomuuksilta. Tähän, tämän puolesta minä vetoaisin. Edustaja Fajon. Najlepša hvala. Spoštovani, ogorčenost, jeza... Puhemies, hyvät naiset ja herrat, olen vihainen ja pettynyt myös slovenialaiset sanoivat näin silloin, kun saimme tiedon korkeasta nimityksestä. Tämä ei johtunut siitä, että slovenialaiset olisivat olleet, äh, olisivat jääneet viroitta, vaan siitä syystä, että neljä jäsenvaltiota dominoi näissä nimityksissä. Ja tässä Uudet jäsenvaltiot ovat jopa ohittaneet vanhat jäsenvaltiot. Minusta tämä politiikka on väärää. Uusia jäsenvaltioita ei kuunnella. Meidän olisi tehtävä päätökset yhdessä ja todellakin tämä ansaitsee kritiikkiä osakseen. Ei nyt tarvitse riitoja luoda, vaan meidän pitäisi olla yhdessä voimakkaita niin, että puhumme yhdellä äänellä, 27 jäsenvaltion yhteisellä äänellä. Mr. Mato. Edustaja Matto, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Puhutaan Euroopan unionin vapaa kauppasopimuksista kolmansien maiden kanssa, Kolumbia ja Peru. Nämä aiheuttavat Kanarian banaanin tuotannolle suuria ongelmia. Nyt puhun Marokosta ja on ehdotettu, että tomaattikiintiöt lisääntyvät tai niitä nostetaan huomattavasti. Ne ovat koko vuoden voimassa, eikä tätä ähm, hintajärjestelmää muuteta, vaikka siinä on osoittautunut olevan ongelmia. Tämä on aivan tappaa kattava tämä sopimusehdotus Andalusian ja Mursian viljelijöille. Komissio tietää tämän oikein hyvin ja ehdottaa uutta sopimusta ilman mitään takuita kuitenkaan. Meidän on välttämättä näitä sisääntulohintoja uudistettava mitä pikimmin ja komission on puolustettava meidän viljelijöitämme. Tehkää niin. Thank you. Kiitos. Nyt seuraavaksi edustaja Plum. Chestiunea pe care o abordez este una care ține de respectarea. Puhemies, aihe, josta haluaisin tänään puhua, liittyy oikeuteen ja ammattimaiseen toimintaan Romaniassa. Vuonna 2009 tietyt prefektit ja aliprefektit korvattiin tehtävissään. Nimityksissä perusteluna käytettiin sitä, että kyse on väliaikaisista tehtävistä, kunnes pysyvä virkakilpailu sitten järjestetään. Sitten kilpailut järjestettiin ja lokakuussa 2009 päätökset julkistettiin. kuitenkaan lopullisiin nimityksiin ei koskaan edetty. Haluaisin kiinnittää Euroopan parlamentin huomion Romanian hallituksen toimintaan niin, että oikeutta kunnioitettaisiin ja toimittaisiin hallinnossakin ammattimaisesti. Mr. Björk. Edustaja Björk. Kiitoksia puhemies. Yhteisen ulkopolitiikan ensimmäinen onnistuminen on siinä, että diplomaattipalvelu ryhtyy toimeen. Emme kuitenkaan voi olla tyytyväisiä siihen, että alueellista tasapainoa ei ole kunnioitettu johtohenkilöitä nimitettäessä kolmesta kymmenestä valtuuskunnan johtajasta vain neljä tulee uusista jäsenvaltioista. Tätä emme mitenkään voi hyväksyä ei äh, kyvykkyys riipu mitenkään kansallisuudesta ja meidän tulisi etsiä asiantuntijuutta ja samoin suhteellisuutta. Siksi vaadimme Catherine Ashtonia, mitä tulee mm, tuleviin nimityksiin, äh, olemaan tasapainoisempi eh, niin äh, valtuuskuntien johtajien kuin muidenkin virkojen suhteen. Jos alueellista tasapainoa ei kunnioiteta. Euroopan parlamentti ei voi myöskään toimia kumileimasimena. Thank you. Thank you. Kiitoksia. Marinescu ei näyttäisi olevan paikoillaan. Edustaja Kukan. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, kolegyne a... Kiitoksia, puhemies. Arvoisat kollegat, hyvät naiset ja herrat, Euroopan unionin laajentuminen on vielä tänäänkin erittäin ajankohtainen aihe. Nyt puhutaan Islannin ja Kroatian liittymisestä. Tämä olisi askel, joka kannustaisi eteenpäin kaikkia niitä, jotka ovat tukeneet unionin laajentumista ja haluavat, että prosessi jatkuu. Tämä tulee antamaan uutta toivoa myöskin Länsi-Balkanin maille – varsinkin näinä aikoina, jolloin talouskriisi riehuu ja epävarmuus tuolla alueella on erittäin suurta. Serbian ja EU-maiden välille on saatu syntymään kompromissi joka liittyy YK piirissä hyväksyttyyn päätöslauselmaan. Kyse on Kosovon itsenäisyyttä koskevasta YK asiakirjasta. Tämä mahdollistaa sen, että EU pystyy auttamaan joitakin päivän polttavia kysymyksiä esimerkiksi tuolla alueella. Tämä on siitä merkki. EU on päättänyt niin ikään myötävaikuttaa Serbian ja Kosovon väliseen vuoropuheluun ja helpottaa, on pyr- pyrkii helpottamaan sitä, ja tämä on osoitus EUn ulkopoliittisista toimintakyvystä. Kiitoksia nyt edustaja Valensa, olkaa hyvä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 Voisitteko aloittaa puheenvuoroni alusta? Pahoittelen tätä. Please carry on. Olkaa hyvä. Would you like me to uh, start over from the beginning? Please do. I'm so sorry. Yes. All right, that's quite all right. Dziękuję za głos. Chciałbym go wykorzystać, aby potępić birmańską juntę. Kiitos, että sain puheenvuoron. Haluaisin sanoa muutaman sanan Burman juntasta ja vaalikomissiosta, joka on julistanut oman päätöksensä vaaleista ja poliittisista puolueista. Aung San Suu Kyi on saanut Saharovin palkinnon tämän parlamentin myöntävänä. Hän kannattaa vuoropuhelua huntan ja opposition välillä Vuonna 2004 hän junta vetäytyi poliittisesta elämästä. Vaalit marraskuussa ovat ensimmäiset laatuaan niiden vaalien jälkeen, kun Aung San Suu Kyi asetettiin kotiarestiin. Kyseessä todellakin ovat ihmisoikeus rikkomukset ja sitä, että perusoikeuksia ei kunnioiteta? fără îndoială că obiectivele Kiitoksia puhemies. 2020 strategian yhtenä prioriteettina on pätevyyden kehittäminen ja koulutus. Tällä hetkellä kohesion aikaansaaminen sekä sosiaalisen että taloudellisen sellaisen on erittäin tärkeää nimenomaan koulutuksen ja pätevyyksien kehittämisen, pätevyyden ja ammattikoulutuksen kehittämisen kannalta. Meidän pitäisi pistää tätä politiikkaa käytäntöön ja varmistaa se, että alueen ulottuvuus otetaan huomioon ammattikoulutuksessa ja koulutuksessa muutoinkin. Joillakin alueilla on äh, erittäin suuria ongelmia tässä suhteessa juuri siksi, että jotkut äh, alueet eivät ole enää päässeet äh, näiden ohjelmien piiriin meidän pitäisi varmistaa, että paikallisia ihmisiä resursseja kehitetään. Rahoitus täytyy varmistaa. Esimerkiksi suullisesti periytyvän perinnehistorian eteenpäin vieminen ja säilyttäminen täytyy varmistaa. Paikallinen koulutus ja ammattikoulutus paikallisella tasolla paikallisten olosuhteiden huomioon ottaminen täytyy varmistaa. Muuten saattaa, että jotkut ammatit suorastaan kokonaan katoavat. This is Edustaja Petra on Neves. Kiitoksia, puhemies. Mitä tulee e, Euroopan e, palovaroitusjärjestelmään, voidaan todeta, että e, Portugalissa hyvin suuret maa-alat tai alueet palavat vuosittain. Myös monet luonnonalueet ja tämä johtaa merkittäviin taloudellisiinkin menetyksiin. Samoin luonnollisesti metsäpalot vahingoittavat ympäristöä. Metsittäminen kestää hyvin pitkään. Ja Euroopan parlamentin toiminta, missä on Euroopan parlamentin toiminta? Portugalissa olemme kärsineet tästä ilmiöstä kovasti ja minä en tiedä, kuinka monta päätöslauselmaesitystä Euroopan parlamentilta on tullut metsäpalojen torjunnasta ja metsien suojelemisesta ja niin edelleen, mutta ei meillä ole mitään kunnollista ennaltaehkäisevää mekanismia. Olin muuten itse varjoesittelijä aiheen tiimoilta maatalousvaliokunnassa, mutta hyvin paljon tai hyvin vähän oikeastaan tästä on tullut käytännössä mitään tulosta. Asia on vain jäänyt paperille ja ehdottaisin, että tarttuisimme aiheeseen jälleen. Näin saimme päätökseen yhden minuutin puheenvuorot. Seuraava kohta esityslistalla on Arias